Good evening, colleagues. I apologize for being late. Um, the first question... Hyvää iltaa, kollegat. Olen pahoillani, että myöhässä. Ensimmäinen kysymys on edustaja Kratsalta, kysymys numero 18. Ja komission jäsen Barnier tulee vastaamaan siihen. Teillä on puheenvuoro. Hyvää iltaa, puhemies. Hyvää iltapäivää kaikille. Tulin juuri ministerineuvostosta Luxemburgista ja siellä yksimielisesti hyväksyttiin hedge-rahastoja koskeva asetus. Kerron tämän teille täällä täysistunnossa, koska tähän saakkahan kyse on ollut vasta suunnitelmasta. Nyt se on siis hyväksytty ja olemme siitä paljon velkaa parlamentille. Parlamentin mietintö on paljon avittanut keskusteluita ministerineuvostossa, erityisesti kun ajatellaan valvontaa. Mehän teemme yhteistyötä nyt Euroopan parlamentin kanssa ja hedge fund-rahastoja koskevaa asetusta <clears throat> tässä vielä hienosäädetään. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun hedge fund tyyppisestä rahastoista on tällainen asetus saatu aikaan. Kiitän teitä siitä. Sitten Baaselin keskusteluista sen verran, että tämä on erittäin tärkeä pankkiuudistusta koskeva keskustelu ja parlamentin osallistuminen tähän keskusteluun on ollut erittäin tärkeä edustaja Karas on tehnyt hyvää työtä Me tulemme keväällä 2011 esittämään uuden tiedonannon, joka koskee Basel kolmos säännöstä Mehän edelleenkin olemme rahoituskriisin ikeessä. Se on poikkeuksellinen 2 miljoonaa 300 000 dollaria on toistaiseksi ollut tämän kriisin hinta. Sehän alkoi rahoitus kriisistä ja se on sysännyt Euroopan kriisiin. Kyse on 7 miljardista eurosta vuosittain. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että voimme jatkossakin viedä eteenpäin taloudellista toimintaa, kasvua ja työllisyyttä. Euroopan unioni on tehnyt erittäin tärkeitä ratkaisuja kriisistä pääsemiseksi, ja veronmaksajahan tässä on toki joutunut myös kaivamaan kuvettaan. Kun tämä yhdistetään rahoitus- tai veropolitiikkaan, jonka tarkoitus on saattaa Euroopan unioni pois kriisistä, niin tarkoitus on pienentää julkisia vajeita. Ja minä en tietenkään toivo, että e- eurooppalainen veronmaksaja joutuu toistamiseen kaivamaan kuvettaan, vaan meidän täytyy ennen kaikkea ennaltaehkäistä kriisin toistumista, etteivät kriisin katastrofaaliset seuraukset toistu. Ja siksi meidän täytyy tässä varovaisessa talouspolitiikassamme olla erittäin varovaisia ja ennaltaehkäistä uutta kriisiä. Ja se on myös Basel kolmossäännöstön tarkoitus. Öö, olen tyytyväinen parlamentille erityisesti edustaja Ferralle. G20 huhtikuussa antoi Baaselin komitealle tehtävän vahvistaa Basel 2 säännöstöä, jotta voidaan myötävaikuttaa rahoitusvakauden syntymiseen. 19. ja 20. maaliskuuta 2009 Baselin komitea kehitti tämän uuden Basel 3 hankkeen ja <clears throat> myös komission osastot kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden nimissä osallistui, on osallistunut keskusteluihin. Baselin komitea, komitean pohdinnat ovat ö, osoittaneet, että tämä uusi Baselin kolmas säännöstö tulee johtamaan siihen, että voimme välttää tällaista syklien vaihtelua ja <clears throat> pankkikriisien riskien väheneminen on omiaan hyödyttämään paitsi yrityksiä, myös hallituksia, luotonantajia ja kansalaisia ja pk-yrityksiä. Meidän täytyy pikkuhiljaa ottaa käyttöön uudet säännöt ja keskuspankkien johtokunta on tehnyt tällaisen johtopäätöksen viime syyskuussa. Mitä sitten tulee likviditeettiin, te olette meiltä kysynyt, josko nämä uudet säännöstöt tulevat nopeuttamaan pankkien fuusiota. Ei näin kyllä ole, mutta te kysyitte voivatko säännösten muutokset asettaa pienet pankit ensistä epäedullisempaan asemaan suurin pankkikeskittymiin nähden? No minä ymmärrän teidän huolenne, mutta voin vaata, että nämä uudet säännöt eivät tule kohtuuttomasti kolahtamaan kaikkein pienimpiin maihin. Basel 2 säännöstö on jo osoittanut, että pienemmät pankit itse asiassa niihin, niihin nämä uudet säännöt koskevat vähemmän kuin suuria, 50 kaikkein suurinta pankkiryhmää. Niihin, niitä koskevat yksinkertaisemmat säännöstöt. Ja komissio on yhtä mieltä siitä kuin tekin, että kilpailu, epätasa-arvoinen kilpailu kansainvälisellä areenoilla ei ole toivottavaa ja on muistettava, että Basel kolmossäännöstöt ovat pitkällisten keskusteluiden hedelmää ja niin g 20 kuippukokouksessa kuin täällä eurooppalaisillakin areenoilla on haluttu pitää huoli siitä, että oikeudenmukaisuus toteutuu. Kiitos. Um, well, thank you, Commissioner Kiitoksia, komission jäsen, näistä rohkaisevista uutisista Luxemburista ja hyvin kattavasta vastauksesta. edustaja Kratsan kysymykseen. Edustaja Kratsa, haluatteko lisäkysymyksen esittää? Teillä on puheenvuoro 30 sekuntia. E, την Apopsissa ja για την Kyllä. Olen samaa mieltä siitä, että komissio ja sen antoi minulle hyvin kattavan vastauksen. Hän vastasi kaikkiin alakysymyksiin, ja tämä ei ole aina näin. Mutta hyvä komission jäsen, haluaisin esittää lisäkysymyksen liittyen pankkien likviditeettiin ja Basel 3 säännöstön täytäntöönpannoon. Mitä tulee tapahtumaan? Miten markkinoihin tämä tulee vaikuttamaan? Pannaanko nämä säännöt asteittain voimaan vai eikö teidän mielestänne tällä tule olemaan mitään vaikutusta likviditeettiin, kun markkinat tällä hetkellä tarvitsevat hyvin paljon tukea? Um. Mr. Rubik and then Mr. Zemka. Mr. ja Zemka vielä saavat lisäkysymykset. Thank you, president. Kiitokset puhemies. Komissaari Barnier, minua kiinnostavat Basel II vaikutukset Amerikan markkinoihin. Siellä on monia pankkeja ajautunut konkurssiin ja äh, miten tämä on nyt sitten vaikuttanut suuriin pankkeihin Amerikassa ja miltä Basel III näyttää pannaanko se täytäntöön Euroopassa ennen Yhdysvaltoja, miltä aikataulu Basel kakkosen osalta nyt näyttää? Thank you. Mr. Zemka. Kiitoksia. Edustaja Zemka. Otus, panie komisarzu, chciałem panu podziękować za te informacje, bo... Kiitokset e, komission jäsenelle näistä tiedoista. Nämä tiedot ovat erittäin tärkeät, koska ne osoittavat äh, rahoituksen tilanteen Euroopassa ja myöskin miltä pankkien tilanne näyttää. Ja tämä on tietenkin erittäin äh, päivän polttava asia. Olemme nähneet, kuinka tilanne onkin nyt sitten parantunut. Arvoisa komission jäsen, kuka voi luvata meille, että 2011 vuonna komissio esittää meille keväällä uusia ehdotuksia ja haluaisin tietää näistä ehdotuksista jo jotain tässä vaiheessa. Niin. Kiitoksia, hyvä komissio. jäsen. Merci, monsieur. Kiitoksia, puhemies. Niin, minulle esitettiin kysymys likviditeettiin liittyen. On todettu jo, että pankkien likviditeetti on erittäin hyvä, joka johtuu hyvästä pankkien mallikkaasta toiminnasta. Kuitenkin tiettyjen muiden instituutioiden rahoituksellinen terveys saattaa olla retuperällä. perällä se on johtanut siihen, että likviditeettiä markkinoilla on ehkä ollut riittämättömästi siitä huolimatta, että pankit ovat pyrkineet vahvistamaan likviditeettireserviään. Nyt Baselin komitea peräänkuuluttaa tilannetta, jossa tietyt likviditeettivaatimukset olisivat pakollisia, ja tämä varmasti on omiaan he vähentämään siirtymäkaudella kielteisiä seuraamuksia. Ryybi, te puhuit, kysyitte Basel kakkosesta. Siis sitähän ei ole vielä siis amerikkalaisten kanssa tekemämme sopimus ei ole vielä toteutunut. Ensi viikolla tulen keskustelemaan amerikkalaisten kanssa. Amerikkalaisethan ovat jo vasta toukokuusta alkaen alkaneet soveltaa Basel 2. Kuitenkin amerikkalaiset ovat tehneet hyvin paljon työtä kehittääkseen Basel-sään, ot, ottaakseen huomioon Basel-säännökset. Ja onhan ihan normaalia, että kun yhdessä tehdään päätöksiä, niin niitä toteutetaan myös yhdessä. Uskon, että tällä tavalla yhdessä tulemme toimimaan amerikkalaisten kanssa ja toivon, että tässä muutama päivän kuluttua, kun virallinen uudestaan Amerikassa, niin saan hyviä tuloksia. Mitä tulee Basel kolmoseen, me tulemme etenemään hyvin, hyvin varovaisesti kielikeskellä suuta, jotta voimme arvioida niin mikro- kuin makrotaloudenkin vaikutuksia ja pyrimme osoittamaan riittävää joustavuutta pyrimme ähm, kehittämään hyviä päätöksiä, hyvin kohdennettuja päätöksiä. Sitten aikataulusta. Äh, keväällä 2011 äh, saamme aikaan direktiiviehdotuksen äh, ja sen jälkeen kun on tehty vaikutusarviointi ja tällainen kalibroitu Baselin vaikutusarviointi, joka koskee mikro- ja makrotalouden vaikutuksia – ja toivottavasti tulokseksi saamme hyvän täytäntöönpanon. Tulemme myös kuuntelemaan parlamenttia, tulemme kuuntelemaan rahoituspalveluita ja tämän konsultaation perusteella tulemme keväällä tekemään ehdotuksen lainsäädäntötekstiksi. Kiitoksia, hyvä komissaari. Ja nyt menemme kysymykseen numero 19 edustaja Salomilta. Ja se käsittelee EU-Afrikan huippukokousta ja ruokaturvaa. Ja tähän vastaa komission jäsen Pibalsk, kunhan hän voi aloittaa, niin hän saa puheenvuoron. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Tämä kysymys käsittelee hyvin tärkeää asiaa. Vahvista, varmistaa se, että jokaisella kansalaisella on mahdollisuus saada hyvää äh, ravintoarvoltaan hyvää ruokaa, on kehityspolitiikan tärkein tavoite ja siksi äm, nälkään näkevien määrän puolittaminen on ensimmäinen vuosituhannen kehitystavoitteista. Ruokaturva on tärkeä Euroopan unionille sen suhteissa Afrikkaan. Yli 70 prosenttia asuu siellä maatal- maaseudulla ja 90 prosenttia maataloustuotannosta teidän tulee pienviljelijöiltä. Ruokaturva oli eh, ensimmäisen EU-Afrikka-toimintasuunnitelman pääprioriteetti. Tämä yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa ja me aiomme ehdottaa, että tämä on prioriteettialue myös seuraavassa toimintasuunnitelmassa, jota juuri nyt luonnostellaan. Haluamme myös varmistaa, sektorit yhdistäviä toimintatapoja, jotka liittyvät suoraan ruokaturvaan ja että niille annetaan riittävä näkyvyys seuraavassa toimintasuunnitelmassa. Euroopan unionin keskittyminen ruokaturvaan kulkee käsi kädessä sen kanssa, että Eurooppa että Afrikan johtajat myöskin asettavat tämän asian hyvin korkealle esityslistallaan. Me tulemme jatkamaan tukia äh, näitä toimenpiteitä varten. Meillä on riittävästi mekanismeja äh, ruokaturvan parantamiseksi ja en ole sitä mieltä, että meillä täytyy olla uudenlainen ruokaturvaan liittyvä kumppanuus EU-Afrikka-strategiassa, koska tämä löytyy kumppanuuksista yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa. Kiitoksia. Salom. You have floor. Kiitoksia. Edustaja Salom, teillä on mahdollisuus esittää lisäkysymys. Muchas gracias, señor comisario. Kiitokset komissaarille vastauksesta. Se on oikein hyödyllinen, kun mietimme EU-Afrikka-huippukokousta. Ja kysyisin teiltä, voisitteko antaa lisätietoja äh, korkean tason keskusteluista New Yorkista koskien vuosituhattavoitteita ja erityisesti ruokaturvaa. Haluaisin myöskin tietää, onko FAO saanut tietoa tästä ja onko se ryhtynyt toimiin näiden korkean tason keskustelujen tuloksena? Kiitoksia. Kaksi muuta lisäkysymystä. Edustaja Papa Nikolaa ja edustaja Tarabella. Siinä kaikki. Kiitoksia puhemies. Niin, komission jäsen noin vuosi sitten elokuussa 2009 komissio otti käyttöön flex-mekanismin, jolla saatettiin käyttöön suurtakin rahoitusta. Tarkoituksena oli tukea Afrikan uhanalaisimpia maita tämän vuoden ja viime vuoden rahoituskriisin aikana. Onko teillä tietoa siitä, onko tämä raha nyt kantanut hedelmää? Erityisesti kun ajatellaan pienimuotoisia pienimuotoista viljelyä harjoittavia maanviljelijöitä. Heille tarjottiin muun muassa siemeniä. Kiitos. Mr. Tarabella. Lisäkysymykset ovat puolen minuutin pitäisiä, olen pahoillani. Edustaja Tarabella. No Niiden lukujen lisäksi, joita kollegamme Karjo Salom juuri äsken esitti, niin uh, Saharan eteläpuolisessa uh, puolisella alueella tuhannet ja tuhannet ihmiset kärsivät uh, köyhyydestä, elintarvikepulasta ja tilanne vain pahenee jatkuvasti. Edelleenkin monissa maissa, muun muassa Burkina Fasossa viljellään puu, puuvillaa ensimmäisenä viljelykasvina, vaikka monet ihmiset näkevät nälkää. Meidän tulisi asettaa ruoka, ruoan viljely ensimmäiseksi prioriteetiksi. Kiitos. And... Commissioner, you have the floor. Kiitoksia. Komissio, teillä puheenvuoro. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Lyhyesti Salomin kysymykseen liittyen huippukokoukseen. Tämän huippukokouksen päätulos oli selkeä sopimus kehittyvien ja kehittyneiden maiden välillä saada, saavuttaa kolme suurta vuosituhattavoitta, nimittäin puolittaa köyhyys ja vahvistaa ruokaturvaa. Joten nyt meidän täytyy ryhtyä suuriin toimenpiteisiin, että saavutamme nämä vuosituhattavoitteet. Sitten Papa Nikolaun kysymys. Meillä on kaksi välinettä. Flex käsittelee kriisimaita. Sitten meillä on myös ruoka väline jolla voidaan tukea pienviljelijöitä ja tämä on antanut hyvin paljon tuloksia, kun vastuttiin ruokakriisiin monissa maissa ruokahuolto on parantunut. Ongelma on se, että tämä on toimenpide kriisitilanteissa ainoastaan. Ja tämä viekin minut edustaja Tarabellan kysymykseen. Ruokaturva on varmastikin yksi niistä osa-alueista, joita tulen esittämään vihreässä kirjassa Euroopan unionin painopistealueeksi ruoka-apuvälineellä sitä olemme saaneet hyvin paljon myönteisiä tuloksia. Me tiedämme, mitä meidän tulee tehdä ja meidän tulisi saada aikaan toimenpiteet, jotka perustuvat Afrikassa olevien olemassa olevaan maatalousrakenteeseen. Kiitoksia. Sitten siirrymme kysymykseen numero 20 edustaja Tarabellalta. Lento- ja rautatieliikenteen matkustajien oikeuksien valvonta. Ja tässä ryhmässä meillä on kymmenen kysymystä. Ja pyytäisin, että ne kollegat, jotka kuuntelevat toimistoissa ja jotka ovat täällä salissa, että meillä, meillä on nyt vähän aikapaineita, että pääsemme kysymyksiin 22 ja 23 ja niin poispäin. Eli ja Aloitamme nyt kysymyksellä komission jäsen Kallakselle. Teillä on puheenvuoro. Mr. President. Herra puhemies. Hyvät jäsenet. Kuten jäsen totesi, niin asetus 1371 2007 ja 261 2004, jotka liittyvät juna- ja lentoliikennematkustajien perusoikeuksiin, ja 11.07.2006, joka koskee vammaisia liikkumisrajoitteisia henkilöitä, niin näissä asetuksissa myönnetään tiettyjä erityisoikeuksia kansalaisille. Näiden asetusten asianmukainen täytäntöönpano täytyy varmistaa kansallisten viranomaisten toimesta ja nämä täytyy ottaa huomioon se, täytyy ottaa käyttöön sellaisia toimia, jotka, joiden avulla tulee pidetyksi huoli siitä, että näiden kaikkien matkustajien oikeudet tulevat toteutetuiksi. Ja näitä toimia täytyy valvoa jatkuvasti. Kansallisten viranomaisten, kansallisilla viranomaisilla ei ole mitään oikeudellisia velvoitteita raportoida asetusten täytäntöönpanosta. He vain toteuttavat lojaalia yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken ja instituutioiden kesken ja toteuttavat perustamissopimusta. Mitä tulee tämänhetkiseen kriisiin, komissio on reagoinut nopeasti ja on tehnyt parhaansa voidakseen varmistaa sen, että ylimääräisen neuvoston kokouksen päätelmien mukaisesti 4.5.2010 Näiden johtopäätösten mukaisesti matkustajien oikeuksia toteutetaan yhdenmukaisesti kaikkialla Euroopan unionissa. Jotta voidaan saavuttaa tämä tavoite, niin komissio on laatinut muodolliset tulkintasuuntaviivat, joita kansallisten viranomaisten täytyy kunnioittaa. Kiitoksia kovasti. Sorry, I misinformed the house a moment ago. Olen pahoillani, kerroin väärin mm, hiukan hetki, hetki sitten yritämme saada, että kolme komission jäsentä vastaisi kysymyksiin noin 20 minuuttia kerrallaan, joka olisi noin neljä kysymystä. Toivottavasti pääsemme kysymykseen 23, herra Higissi kysymys. Nyt edustaja Tarabella, teillä on puheenvuoro. Niin, kyllä tämän asetuksen toteuttaminen, joka koskee lentoliikenteen ja rautatieliikenteen matkojen oikeuksia. Ähm, meidän täytyy äh, nopeasti löytää ratkaisu niihin ongelmiin, joita matkustajat oivat, ovat äh, kokeneet. Erityisesti viittaan tässä Islannin tulivuoren purkaukseen. purkaukseen. Ähm, ää, täytyy muistaa, että ää, äh, lentoyhtiöiden täytyy noudattaa asetuksia. Esimerkiksi ensimmäinen helmikuuta 2006 Belgiassa, ja lopetan kohta puhemies, Belgiassa viranomaiset eivät sälyttäneet minkäänlaisia sanktioita lentoyhtiöille. No, Mr. Kusa. Edustaja Kusa ja sitten edustaja Paletskis. Mr. Kusa, you have the floor. Edustaja Kursa. egy rövid kérdésem lenne mit gondol a különböző közlekedési ágazatok. mitä mieltä olette eri matkustusvälineiden eri matkustajien erilaiseen tilanteeseen. Mitä suunnitelmia komissiolla on sen suhteen, että sekä lento- että junaliikenteen matkustajille olisivat samanlaiset säännöt ja oikeudet. President, Mr. Really? Kiitoksia, puhemies. Hyvä komission jäsen. Tulivuoren purkauksen aiheuttama tilanne osoitti, että jotkut jotkut Euroopan jäsenvaltiot, erityisesti uusilla jäsenvaltioilla, ei ole muita vaihtoehtoja. Niillä ei ole rautatieyhteyksiä Länsi-Eurooppaan, mukaan lukien oma maani ja minunkin maani. Nopeuttiko tämä tilanne Rail Baltica töitä? Kiitoksia. Kiitoksia. Komissaarit, olkaa hyvä. First. Ensinnäkin, mitä tulee tähän tulivuoren purkaus kriisiin ja matkustajien oikeuksiin. Me teimme aika kattavia katsauksia ja niiden perusteella suurin osa lentoyhtiöistä käyttäytyi kohtalaisen hyvin. Samoin matkustajien ongelmat on kutakuinkin ratkaistu. Toki edelleenkin valituksia on tullut ja ongelmia edelleen on, mutta kukaan ei ole puhunut sanktioista, joita pitäisi langettaa lentoyhtiöille. Oikeastaan kyse on tarpeellisista kompensaatioista. Sikäli kun olen ymmärtänyt, niin näihin valituksiin, joita ei ole käsitelty hyvin, niin olemme niihin liittyen olleet yhteyksissä kan, kansallisten ö, valvontaviranomaisten kanssa, mutta mutta näyttää siltä, että tilanne ei nyt ole oikeastaan niin huono. Seuraava kysymys. Kyllä on totta, että yritämme saada harmonisoituja yhtenäisiä matkustajien oikeuksia koskevia sääntöjä. Toivottav- siis 30. marraskuuta me keskustelemme neuvoston kanssa kiistanalaisesta kysymyksestä, joka liittyy bussimatkustajien oikeuksiin. Meillä on jo lainsäädäntöä, joka liittyy rautatiematkustajien oikeuksiin, mutta se on vähemmän kunnianhimoinen ja mitä tulee lentoliikenteeseen. Yritämme saada aikaan harmonisaatiota. Sitten tämä Baltika rautatieyhteys. Teen parhaani voidakseni viedä eteenpäin tätä hanketta ja toivon voivani tehdä yhteistyötä teidän kanssanne, jotta tästä hankkeesta tulisi menestys. Kiitoksia oikein paljon. Nyt menemme kysymykseen numero 21 edustaja Harkinilta. Äh, komission jäsen, kun olette valmis, niin teillä on puheenvuoro. Presidentto. Puhemies, arvoiset jäsenet, tämänhetkinen tilanne on se, että sen jälkeen kun Euroopan parlamentti hylkäsi tämän, niin komissio päätti 30.6.2010 äh, vetää tämä ehdotus pois, koska tämä direktiivi kattaa nyt myös ähm, yksityisyrittäjänä toimivat äh, kuljettajat, niin jäsenvaltioiden täytyy nyt katsoa, äh, miten ne noudattavat lain vaatimuksia komissio katsoo mitä tulee, mitä tulee yksityisyrittäjänä toimivan kuljettajan, niin komissio tulee katsomaan näitä kysymyksiä, kun asia on viety eteenpäin. Hyvä komission jäsen, jos teillä on jotain suuntaviivoja jäsenvaltioille, miten valvovat yksityisyrittäjänä toimivien kuljettajien työaikaa, erityisesti kun ne käyttävät työaikaa esimerkiksi autojen huoltamisen. Tätä on hyvin vaikea valvoa. Ja katsommeko myöskin taloudellista vaikutusta, ottaen huomioon, että heidän ajoaikansa on paljon alhaisempi. So far we don't have Tähän asti meillä ei ole ollut vielä äh, ehdotusta siitä, miten äh, voisimme luoda tällaiset suuntaviivat. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Tämän direktiivin määräykset ovat nyt voimassa ja niitä on noudatettava, mutta suuntaviivojen antaminen tähän mennessä emme ole vielä sitä tehneet. Aiomme nyt vastata, äh, vastauksia analysoida ja sen jälkeen katsoa, mitä teemme. Kiitoksia ja nyt menemme kysymykseen 22. Anteeksi, kysymykseen 23. Anteeksi, menemme nyt kysymykseen 22 edustaja Sakosilta ja kysymykseen 23 edustaja Higginsiltä nimittäin tieliikenneturvallisuus ja koulubussit. Olkaa hyvä. Commission agrees. Puhemies, hyvät jäsenet, komissio on yhtä mieltä siitä, että liikennekuolemien lukumäärä on edelleenkin aivan liian korkea. Vuonna 2009 noin 35 000 ihmistä kuoli maanteilla. Tämä on pienen kaupungin kokoinen määrä ihmisiä. Kuitenkaan komissio ei ole yhtä mieltä jäsenen mielipiteen kanssa siitä, että kolmas tieliikenneturvallisuuden ohjelma äm, olisi epäonnistunut. Se on johtanut kaikkien osapuolten äm, mobilisoitumiseen. Ä, äh, tänä aikana, tämän ohjelman aikana ä, äh, s, noin kaksi miljoonaa uhria ä, äh, pelastettiin ja monia henkiä pelastettiin niin ikään. Ä, tällä tavalla vältettiin perhe tragedioita ja sen arvo on mittaamaton. Mitä tulee vuoden 2011-2020 tieliikenteen toimintaohjelmaan, niin tavoite pyrkii vielä asettamaan uusia tavoitteita ja niiden tulosten perusteella, joita vuonna 2010 on saatu Me pyritämme, pyrimme parantamaan tieturvallisuuspolitiikkaa. Se edellyttää vahvaa sitoumusta kaikilta jäsenvaltioilta, erityisesti niiltä, joiden tieliikenneturvallisuushistoria on vähemmän hyvää. Tarvitaan kansallisia tieliikennestrategioita. Meidän täytyy myös oppia hyvistä käytänteistä muualta. Meidän täytyy myös vähentää, ryhtyä ponnistuksiin, jotta voimme vähentää tieliikenne kuolonuhrien määrää sellaisilla alueilla, joilla se tila, tilastot ovat olleet heikempiä, muun muassa moottoripyöräilijöiden ja niin edespäin. Täytyy kehittää intelligenttiä eli älykästä liikennejärjestelmää. Ja mitä tulee onnettomuuksien, tieliikenneonnettomuuksien vähentämiseen, erityisesti lasten onnettomuuksien vähentämiseen koulubussien onnettomuuksien vähentämiseen, niin täytyy todeta, että viime vuosikymmenellä on saatu aikaan hyviä tuloksia. 70 prosentilla lasten kuolleisuus on, alle 15-vuotiaiden lasten tieliikennekuolleisuus on vähentynyt ja komissio ymmärtää, kuinka tärkeää on suojella lapsia. He ovat erittäin haavoittuvainen käyttäjäryhmä. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Nyt lisäkysymykset Edustaja Kumutsako ensin ja sitten edustaja Higgins. Επίτροπε για την απάντησή σας. Παρ' όλα αυτά θα επιμείνω στην ερώτησή μου. Kiitoksia vastauksesta, hyvä komission jäsen, mutta siitä huolimatta haluaisin korostaa vielä kerran kysymystä, koska miljoonat oppilaat menevät kouluun ja palavat kotiin eh, joka päivä eh, autoissa, joita käytetään koulubussina. Nämä, tämä on Euroopan tulevaisuus ja meidän on äh, varmistettava, että näiden bussien on noudatettava tarkempia teknisiä vaatimuksia ja tarvitsemme myös tiukempaa valvontaa, mitä tulee bussien tilaan ja myöskin kuljettajien koulutukseen. Komission tulisi tehdä ehdotus ja se saisi varmasti hyvin myönteisen vastaanoton julkisuudessa, koska tässä on kyse hyvin merkästä ähm, väestöryhmästä, joka on lähellä kaikkien sydäntä. Kiitoksia. En nyt ole yhtä mieltä komission kanssa. Ei tilanne ole niin tyydyttävä kuin hän sanoi. On totta, että Vuonna 2009 liikenteen kuolonuhrien yhtälaskettu määrä oli unionissa 35 000, ja tämä on oikeastaan tulosta tästä strategiasta. 15 000 kuolemaa enemmän kuin mitä komissio oli ennakoinut. Onko suunniteltu mitään sen suhteen, mitä pitäisi tehdä, koska nyt asiat eivät toimi? Otan kaksi lisäkysymystä vielä. Edustaja Tikau ja edustaja Harkin. Președinte, domnule comisar, având în vedere că 35.000 de morți în urma accidentelor rutiere înseamnă că... Niin, on totta, että 35 000 kuolonuhria oli vuonna 2009 Tarkoittaako tämä sitä, että yksi pieni kylällinen ihmisiä tuhoutuu joka vuosi ö, onnettomuuksien vuoksi ja otetaanko näihin tilastoihin mukaan myös moottorin pyöräilijät ja jalankulkijat. Mielestäni meidän tulisi ähm, kouluissa ihan pienille lapsille jo opettaa tieliikenneturvallisuutta. Thank you, Mr. President. Kiitoksia edustaja Haakin. Kiitoksia puhemies. Suora kysymys komissaarille. Tulee koulubusseihin. Voisiko komissaari harkita ehdotusta, että vain yksi lapsi per bussin istuin ja että kaikkien lasten tulisi olla turvavöissä? Kiitoksia oikein paljon. Ensinnäkin busseista. Meillä on selkeät säännöt, joilla säädellään bussien teknisiä standardeja erityisesti busseja, joita käytetään koulubusseina. Enkä ole kuullut mitään erityishuolia, että meillä olisi erityisen suuria ongelmia koulubussien kanssa. Tietenkin tulemme seuraamaan tilannetta ja ehdotan, palaan nyt tähän viimeiseen kysymykseen, että seuraamme kaikkia näitä sääntöjä, Kaikille lapsille pitää olla paikka ja myöskin turvavöitä olisi käytettävä, mutta minulle ei ole kerrottu, että nyt että koulupussi kohdalla olisi joku suuri ongelma, kun katsotaan tieliikenneturvallisuutta kokonaisuutena. Niin, tietenkin voidaan sanoa, että nämä 30 000 ihmistä kuolevat, se on traagista, jokainen kuolema on traaginen, mutta en ole sitä mieltä, että tämä tieliikenneturvallisuusohjelma olisi ollut epäonnistunut, koska tieliikennekuolemat ovat vähentyneet omassa maassani vähennystä, vähennys on ollut nelinkertainen viimeisen 15 vuoden aikana. Jos haluatte tietää suunnitelmistamme, niin juuri ennen kesälomaa hyväksimme politiikan suuntaviivat tieliikenneturvallisuuden saralla ja meillä on jälleen tämä tavoite, että kuoleman kuoleman tapauksia leikataan puoleen ja meillä on useita toimenpiteitä tätä varten, muun muassa koulutus ja myöskin herkimpien ihmisryhmien koulutus. Ja herkimmät hän ovat juuri vanhukset, jalankulkijat, pyöräilijät ja myös moottoripyöräilijät, mopoilijat, koska he tarvitsevat erityishuomiota, koska tämä on ainoa ryhmä, jossa kuolemantapausten määrä on lisääntynyt. Kiitoksia. Nyt menemme kysymykseen 24 herra Baletskiselta. Liialliset kuljetukset Itämerellä. It's question 24. Niin, kysymys 24. It's, uh, probably numbers are a little niin ehkäpä minun asiakirjassani numerot ovat vähän eri järjestyksessä, mutta joka tapauksessa Paletskin kysymykseen mielelläni vastaan. Meren, meriliikenne on Itämerellä lisääntynyt ö, merkittävästi Meillä on kuitenkin Euroopan unionissa myös erittäin kehittynyt, pitkälle viety säännöstö, joka liittyy meriliikenteen turvallisuuteen. Ja kolmas meriliikenneturvallisuuspaketti, jonka parlamentti ja neuvosto juuri hyväksyivät vuonna 2009, on parantanut EUn meriliikennejärjestelmää. Se kattaa kaikki Euroopan meret ja sen perusteella kaikkia niitä laivoja, jotka vierailevat satamissamme valvotaan. Mitä tulee mm, merekulkuun Itämerellä, meidän täytyy vahvistaa turvallisuusstandardeja ja komissio tekee läheistä yhteistyötä kaikkien Itämeren maiden kanssa, jotta näitä uusia toimia voidaan toteuttaa tehokkaasti. Euroopan merenkulkuvirasto myös antaa tukea, jos tulisi onnettomuus, niin Meillä on jatkuvasti aluksia, kalustoa vastata muun muassa saastumisonnettomuuksiin ja muihin. Baltimaat ovat, Itämeren maat ovat tähän valmistautuneet, jotta voitaisiin varmistaa se, että sääntöjä johdonmukaisesti noudatetaan. Komissio on myös vuoropuhelussa Venäjän kanssa. Se aikoo lanserata pilottihankkeen Venäjän kanssa meriliikenteen valvomiseksi Itämerellä hiljan konferenssissa pohdittiin myös Itämeren turvallisuutta. Ja haluaisin myös vastata tähän kiintoisaan ehdotukseen, joka liittyy liikenteen rajoittamiseen, mutta ennen kuin voimme sanoa juuta tai jaata tästä, niin tilannetta täytyy arvioida. Ja täytyy myös ottaa huomioon kansainvälinen merenkulku lainsäädäntö. Kansainvälinen merenkulkuvirasto jo tunnustaa Itämeren hyvin herkäksi merialueeksi. Erityisesti tarkoitus on vähentää onnettomuuksien riskiä ja suojella meriympäristöä. Haluaisin kuitenkin myös tähdentää sitä, että meriliikenne on kuitenkin suhteellisen ympäristöystävällinen liikennemuoto. Mitä tulee kaupallisen toiminnan lisääntymiseen merillä, niin se on omiaan vähentämään tieliikennettä ja näin muodon saastumista. Kiitos. Thank you, Mr. Paletskis. Kiitoksia. Edustaja Paletskis. Kiitoksia oikein paljon, puhemies, hyvä komissaari. Kiitoksia tästä yksityiskohtaista ja vakuuttavasta vastauksestanne. Ja olen iloinen, että mainitsitte yhteistyön Venäjän kanssa. Minä uskon, että mitä tulee laivojen standardeihin ja ympäristöön mm, liittyviin parannuksiin, mitkä maat ovat E-, eturintamassa tällä alalla ja mitkä ovat huonompia? Kiitoksia, hyvä komission jäsen. On hyvin vaikea tehdä näitä eroja, eikä minulla ole mitään todistusaineistoa sanokseni, että yksi maa on parempi kuin toinen. Noin yleensä Itämeren rannikkomaat ovat hyvin tietoisia ympäristökysymyksistä ja liikennekysymyksistä ja tiedät, että Pohjoismaat tekivät yhteisen päätöksen, että halutaan vähentää rikkiä laivojen päästöissä, joten minä en nyt halua tästä nostaa yhtä maata erikseen esiin. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Te olette kyllä oikea mallioppilas siinä mielessä, että teidän vastauksenne ovat tarkkoja ja hyödyllisiä ja lyhyitä. Ja tämä on erittäin hyödyllistä kyselytunnilla. Nyt menen kysymyksiin, jotka on esitetty komission jäsen Cholosille. Ja yhteinen vastaus kysymyksiin 31, 32, 33, 34 ja 35 Ja heti kun komission jäsen on valmis, niin teillä on puheenvuoro. je vais présenter la réponse à cinq questions. Niin, annan vastauksen näihin viiteen kysymykseen, jotka on yhdistetty ja koskevat samaa aihetta. Ensinnäkin suorien maksujen summa heijattelee maataloustuotantoa jäsenvaltioissa. Koska historialliset, historiallisia referenssejä on käytetty suorien maksujen määrittämiseksi, niin tämä suora tuki on eriytetty maittain ja alueittain ja eri maatalouskategorioittain. Euroopan unioni tällä hetkellä ottaa käyttöön hiljattain näitä suoria maksuja. Euroopan unionissa tarkoitus on vuonna 2013 saavuttaa suorien tukien taso sataprosenttisesti. Ja mitä tulee Bulgariaan ja Romaniaan, ne hiljattain ottavat käyttöön suorat maksut vuonna 2017 on jo aloitettu 25 prosentin tasosta vuonna 2007. Kuitenkin kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden, siis näiden 12 uuden, niillä on mahdollisuus tää, ottaa käyttöön kansallisia subventioita, jotka on määritetty liittymissopimuksissa – kun, koska neuvostohan äh, on aloittanut vuonna 2008 ympin terveystarkastuksen, tarkoitus on nimittäin uudistaa ympiä, niin komissio on itse sitoutunut pohtimaan suorien maksujen järjestelmää erityisesti kun puhutaan jäsenvaltioiden maksujen eroja. Vuonna 2013 mennessä komissio tutki eri vaihtoehtoja, jotka liittyvät suorien maksujen maksuun. Suorien maksujen järjestelmän sopeuttaminen, sen tarkoitus on saada aikaan tasapuolisuutta jäsenvaltioiden ja maatalouskategorioiden kesken. Kuitenkin edelleenkin kysymys kuuluu siitä, että minkälaisia kriteerejä täytyy käyttää, jotta voidaan saada aikaan tasapuolisempi tukijärjestelmä. Kun ajatellaan näiden tukien jakautumista jäsenvaltioiden kesken tulevaisuudessa, niin meidän täytyy pohtia, miten voi siirtyä tämänhetkisestä tilanteesta sellaiseen tulevaisuuden tilanteeseen, joka olisi tasapuolisempi. Ja Tällähän tulee olemaan varmastikin merkittäviä taloudellisia seuraamuksia tietylle alueelle tai tietylle tuotanto, tuotannoille. Täytyy ottaa myös huomioon ympäristöhaasteet, erityisesti Euroopan maaperän heikkenemisongelma. Se on tätä nykyään erittäin vakava ongelma ja sitä pahentaa ilmastonmuutos. Biodiversiteetti on tärkeä huolenaihe meille. Meidän täytyy kestävällä tavalla äh, käyttää luonnonvaroja. Vaikka luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita tähän vuoteen mennessä ei ole vielä saavutettu, äh, on kuitenkin totta, että YMP on myötävaikuttanut äh, biodiversiteetin parantamiseen. Meidän täytyy kestävällä tavalla käyttää maa, maata. Ja sen vuoksi suorat avut liitetään myös ympäristösääntöjen noudattamiseen. Meidän täytyy toimia niin, että kehitämme maaperää ja pyritämme kehittämään myös maaseutua. Suosimme niitä alueita, jotka tekevät enemmän kuin vaatimusten mukaisesti. Pyrimme suosimaan myös, siis komissio aikoo ehdottaa vuonna, tulevina vuosina direktiivin, joka koskee maaperän suojelua. Mitä tulee erosioon, sitä täytyy, meillä on hanke meneillään, joka pyrkii erosion estämiseen. Ja mitä tulee mon, luonnon monimuotoisuuteen, tänä päivänä ymp, sisältää tiettyjä ympäristösäädöksiä. Meillä on muun muassa lintu- ja habitat-direktiivi. Jos niitä ei kunnioita, siitä koituu sanktioita, suoria tukia vähennetään ja erityisesti Natura 2000 aloite tulee kunnioittaa. Ja mitä tulee vuoden 2013 jälkeiseen ympiin, komissio ymmärtää, minkälaisia ympäristöhaasteita meillä on niihin täytyy vastata. Ja tällä hetkellä tutkimme erilaisia mahdollisuuksia sisällyttää kaikki, kaikkiin ympin politiikan osa-alueisiin ympäristöulottuvuuden. Tarkoitus on valmistella lainsäädäntöä vuoden 2013 jälkeiseksi ajaksi, ja meidän täytyy myös vetää suuria linjoja ympin tulevaisuuden suhteen. Tulemme laatimaan aiheesta tiedonannon jos, joka tultaneen näkemään marraskuussa. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Papastamkos, teillä on puheenvuoro. Είμαι βέβαιος ότι αναγνωρίζετε τις ουσιώδεις... No, olen varma, että tunnistatte ne erot, joita on eri maiden välillä, eri eu jäsenvaltioiden välillä, mitä tulee maatilojen tyyppiin, laajuuteen, suuruuteen, viljelykasveihin ja tietenkin on myöskin vaikeita alueita, joten minä olen sitä mieltä, että meidän tulisi luoda tällainen ehtarikohtainen tuki Aiotteko te, hyvä komission jäsen, käyttää objektiivisia kriteerejä, joilla määritellään se, miltä suoria tukia maksetaan? Hyvä komission jäsen, kiitän teitä vastauksestani liittyen maaperän erosioon, mutta haluaisin tehdä lisäkysymyksen. Äh, Välimeren alueella äh, erosio se, että siellä on paljon maata, joka on tyhjä liittyen paloihin, niin e, mielestäni ei ole hyvä antaa yli, tai pitäisi pohtia antaa ylimääräisiä tukia sellaisia maan viljelijöille, jotka ottavat käyttöön ympäristöystävällisiä toimenpiteitä, joilla on erityisesti tarkoituksena ehkäistä maasto- ja metsäpaloja maaseutualueilla. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Nijenski. Kiitos. Kiitos hyvä komission jäsen siitä, että vastasitte näin kattaasti näihin kysymyksiin. Bulgaria ja Romania, jotka liittyivät Euroopan unionin viimeisimpänä, voivat saada ainoastaan 40 prosenttia maataloustuista, jotka verrattuna esimerkiksi maihin kuten Saksa ja Ranska. Sanoitte, että nämä tukien tasot muuttuvat samanarvoiseksi vasta vuonna 2016. Tämä ei ole tasa-arvoinen lähtökohta näille mailla ja se vaikeuttaa maatalousalan toimintaa. Eikö teidän mielestänne näitä tekijöitä pitäisi ottaa huomioon näissä maissa? Kiitoksia edustaja Belieri ja eh, Wojciechowski joita ole paikalla, joten voit sitten varmaankin vastata kysymyksiin, hyvä komission jäsen. Euh, Ensimmäinen kysymys Papastamkosilta. Niin, on totta, että jäsenvaltioiden välillä ja alueiden välillä on eroja samoin kuin eri maatalousluokkien välillä. Ja sen vuoksi usean otteeseen olen sanonut, että minun mielestämme tässä ei ole kyse mistään könttäsummajärjestelmästä, vaan ö, näitä ratkaisu on sopeuttaa tukia alueittain. Historiallisten referenssien perusteella olemme tehneet laskelmia 15 tai 20 vuoden ajalle, mutta emme halua mitään lukkoon lyötyjä kriteereitä noudattaa. Meidän täytyy saada aikaan uusi tasapaino niin, että pikkuhiljaa siirtymävaiheen kautta siirrymme uuteen järjestelmään niin, että ähm, heikommin menestyvät voivat integroitua tähän järjestelmään. Minä, minä itse haluaisin saada aikaan järjestelmän, jonka myötä voimme varmistaa kestävän siirtymäkauden. Tehän puhuitte nimenomaan maatalouden kehittämispilarista täytyy muistaa, että tulemme ylläpitämään tämänhetkiset kriteerit, joiden avulla tarkoitus on ottaa huomioon kunkin alueen erityispiirteet. Esimerkiksi jos tietyllä alueella on sellaista, sanotaan me vaikkapa erosiota tai olosuhteet, jotka ovat omiaan luomaan metsäpaloja, niin toki jäsenvaltiolla on oikeus ottaa käyttöön tietynlaisia tukisuunnitelmia, joiden avulla voidaan estää kielteiset ilmiöt. Ja tarkoitus on se, että jäsenvaltiot voivat käyttää erityisiä toisen pilariin liittyviä välineitä esimerkiksi luonnon resurssien kestävyyden parantamiseksi. Mitä tulee Romanian ja Bulgariaan, Neuvotteluiden aikana, siis liittymisneuvotteluiden aikana, perustettiin tällainen phasing in-järjestelmä, eli hiljattain lisätään suoria tukia, ja perussopimuksessahan niistä määrätään. Ja ympin uudistuksessa, kun ajatellaan vuoden 2013 jälkeistä aikaa, niin pyritään tasapainottamaan maksujen tasoja toivottavasti nopeammin kuin hitaammin. Toivottavasti löydetään sellaisia ratkaisuja, jotka ovat myös budjetin kannalta ö, kestäviä, niin että voimme nopeuttaa tätä prosessia. Kiitoksia oikein paljon. Seuraava kysymys on Edustaja Kadenbachin kysymys numero 36. Onko teillä vastaus siihen, hyvä komissaari? Edustaja Kadenbachin kysymys 36. Teillä on puheenvuoro. Donc la commission a... No komissio on tietoinen siitä, että täydentävien ehtojen täydentävien ehtojen toteuttamista voitaisiin parantaa jäsenvaltioissa ja vuoden 2008 kertomuksessaan tilintarkastustuomiokin näin sanoo. Meidän on muistettava, että tilintarkastustuomioistuimen raportissaan esittämä analyysi perustuu aikaan, joka seurasi täydentävien ehtojen käyttöönottoa sen jälkeen, kun täydentävät ehdot tulivat voimaan vuonna 2007, niin komissio pyrki varmistamaan sen, että jokainen jäsenvaltio kunnioittaa juridisia velvoitteitaan. Olemme käyneet kirjeenvaihtoja ja keskusteluita eri foorumeilla aiheesta. Niissä on nimenomaan puututtu tähän kysymykseen – hallintokomiteassa, joka on toimivaltainen näissä asioissa ja myös teknisissä asiantuntijaryhmissä, on erityisesti pohdittu täydentävien ehdojen toteuttamista ja sitä, kuinka voitaisiin parantaa valvontaa jäsenvaltioissa. Komissio on vuodesta 2004 alkaen ähm, julkaissut säännöllisesti tällaisia suuntaviiva-asiakirjoja äh, niin, että jäsenvaltiot voivat sopeuttaa järjestelmäänsä kansallisesti jäsenvaltioilla on tiettyjä juridisia velvoitteita joita jäsenvaltioiden täytyy toteuttaa itse. Jos sääntöjä ei noudateta, jäsen, tai jos jonkinlainen riski yksilöidään, niin jäsenvaltioiden täytyy itse korjata tilanne omalla kustannuksellaan. Komissio on vakuuttanut siitä, että nämä aloitteet ovat mahdollistaneet sen, että tämä täydentäviä ehtoja koskeva järjestelmä on toiminut paremmin ja tilintarkastustuomioistuinkin on vuoden 2007 raportissaan tämän todennut. Toki meidän täytyy vielä jatkaa ponnisteluitamme tällä alueella ja komissio haluaa erityisesti pitää huolen siitä, että tämä järjestelmä toimii hyvin. Sehän on olennainen ympin osa. Kiitos. Thank you. Now. Kiitoksia. Edustaja Kanepa, teillä on puheenvuoro. Kiitokset komissaarille tästä kattavasta vastauksesta. Minulla olisi näihin täydentäviin ympäristöehtoihin kysymys. Järkevä maatalouspolitiikka voi johtaa mm, äh, siihen, että lajien häviäminen ei jatku. Ja nyt teillä on mahdollisuus herättää tietoutta tässä. Haluan ihan konkreettisesti kysyä, mitä te aiotte tehdä, jotta päättäjät, kuluttajat ja jäsenvaltiot ovat tietoisia biodiversiteetistä ja myöskin ö, ökopalveluista. And uh, I'm going to take Mrs. McGuinness. Ja edustaja McGuinnessillä on myöskin lisäkysymys. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja kiitoksia komissaari vastauksista. Niin jos meillä on ongelmia eh, nykyisen täydentävien ehtojen järjestelmän suhteen, niin miten aiomme huomioida lisäongelmat, jotka syntyvät siitä, että mm, ykköspilarin ympäristövaatimuksia vahvistetaan. Sehän on tässä ehdotuksessa mukana. Haluaisin teidän mielipiteenne tästä. Kiitoksia, hyvä komissaari. It's okay. Donc, euh itse olen todennut, että nimenomaan veronmaksajat, kuluttajat ja kansalaisjärjestöt ovat hyvinkin kuulolla tämän kysymyksen suhteen ja toivovat, että ehdoista pidetään huolta, mutta toivon, että myös maanviljelijät pystyvät tiedottamaan niistä ponnistuksista, joita ö, ovat toteuttaneet. Ja toki maataloustuotteiden laatujärjestelmää, jota tulemme uudistamaan, tulee antamaan mahdollisuuden maanviljelijöille paremmin tiedottaa omista tuotteistaan ja kaikista niistä ponnistuksista, joihin ovat ryhtyneet eh, täydentävien ehtojen ja biodiversiteetin eh, suojelemiseksi. Mitä tulee, täytyy myös muistaa, että Meillä on erilaista maataloustuotantoa ja kaiken kaikkiaan meidän täytyy tukea paitsi muodon monimuotoisuutta myös maataloustuotannon monimuotoisuutta. Se on myös kuluttajan etujen mukaista. Tällä on erittäin olennaista, että maanviljelijät voivat tuotteidensa kautta ja muuten tiedottaa kaikesta, kaikista niistä ehdoista, joita tulee kunnioittaa ähm, ja jota ovat kunnioittaneet. Haluaisin kiinnittää huomiota myös maataloustuotannon ja agriturismin maatilamatkailun välisestä yhteydestä haluaisin muistuttaa. Äh, tämäkin liittyy maaseudun kehittämiseen ja äh, tämä on yksi äh, siitä tuottavasta työstä, jota maaseudulla tehdään on erittäin tärkeää, että tätä aspektia voidaan vahvistaa jatkossa. O, mutta tämä edellyttää, että maanviljelijät pystyvät paremmin tiedottamaan omasta toiminnastaan. Ja sitten toinen kysymys, tai kysymyksen esittelijä, teille sanon seuraavan. Minun mielestäni ympäristöä koskevat säännöt ja normit, tai normit, jotka liittyvät maan viljelijöiden toimintaan ja siihen, miten pitävät huolta luonnon resursseista, niin ei tämä ole mitenkään erillään talouden, talouteen ja sos, sosiaaliaspektiin liitty, liittyvästä kysymyksestä. Marraskuussahan, kun teimme päätöksiä, niin ei ollut tarkoitus ylenkatsoa sosiaalipuolta ja taloutta ja keskittyä vain ympäristöön, vaan nimenomaan nivoa ympäristöaspekti näihin mainittuihin muihin aspekteihin, jotta voidaan tehdä maataloudesta kilpailukykyisempi. Maatalouden täytyy olla kilpailukykyistä talouden kantilta, mutta sen täytyy olla myös kilpailukykyistä luonnon kantilta sillä tavalla, että otetaan huomioon luonnon resurssit, mutta on myös muistettava, että työpaikkojen luominen maaseudulla on tärkeää. Eli kyse on siitä, että kun puhumme luonnonvarojen paremmasta käytöstä, niin emme todellakaan halua heikentää muita maatalouspolitiikkaan liittyviä aspekteja. Kiitos. Now we're going to move. Kiitoksia oikein paljon. Nyt menemme viimeiseen kysymykseen komission jäsen Jolokselle, nimittäin kysymys 37 edustaja Chuntisilta, kreikkalaisten pienviljelijöiden ja kalastajien takausrahasto. Hyvä komission jäsen, voisitteko vastata? Niin. Maaseudun kehitysohjelma vuonna 2007-2013, jotta maaseudun kehitysrahastosta tuetaan, niin siinä tarkoitus, sen tarkoitus on antaa takuulainoja maaseudun pien- ja mikroyrityksille. Tarkoitus ähm, Kreikan viranomaiset ovat tästä tiedottaneet komission asianomaisille osastoille. On muistettava, että subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti nimenomaan äh, jäsenvaltiot ovat se taho, joka tekee ehdotuksia näiden maatalousohjelmien äh, sisällöstä. Artiklassa 19 1698-2005 asetuksessa. Siinä puhutaan nimenomaan tästä maaseudun kehitysrahaston käyttämisestä ja sen perusteella jäsenvaltioiden pyynnöstä ähm, tukijärjestelmä voidaan rukata sen jälkeen, kun seurantakomitea on asiaa tutkinut ja komissio on sen hyväksynyt. Mitä tulee äh, Kreikan kalastussektoriin, kansalliset viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle aikeistaan ottaa käyttöön tällaisen rahoitusvälineen maa, kalastusalan pien- ja mikroyrityksiä auttamaan. Kyse on järjestelmästä, joka on otettu käyttöön. Kyse on TEMPME-nimisestä rahastosta. Kreikkalaiset ovat myös ilmoittaneet aikeistaan yhteisrahoittaa tätä ohjelmaa vuosina 2007-2013. Ja koska tällainen rahasto on kalastuspolitiikan mukainen, niin komissio on tyytyväinen siihen, että ohjelma saadaan toimimaan. Ja mitä tulee sääntöjen noudattamiseen, artiklat 14 ja 13 asetuksessa 497 mukaisesti tällainen apu on tai rahoitus on hyväksyttävää. Seurantakomitea hyväksyy tukikelpoiset tahot ja komissio hienosäätää sitten tämän toimintasuunnitelman rahoitusvälineen sääntöjen mukaisesti. Komissio, komission täytyy varmistaa se, että tämä rahasto on operationaalinen vuoden 2010 loppuun mennessä. Kiitos. Mr. Chuntis, your supplementary. Edustaja Chuntis, teidän lisäkysymyksen. Epitrope, η απάντησή σας ήταν σχεδόν πλήρης. Kiitoksia, hyvä komissaari. Tämä oli oikeastaan melkeinpä täydellinen vastaus. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin kuitenkin sanoa, että Kreikan hallitus on tehnyt aivan tarkan ehdotuksen. Te sanoitte, että se, että toimiiko tämä vuodesta 2010 lähtien, riippuu siitä, tuliko tämä rahoituspyyntö ajoissa Kreikan hallitukselta, ja kysynkin tätä nyt teiltä. Oui, donc, euh, pour clarif- niin, selvennykseksi. Tähän asiaan liittyy kaksi aspektia. Toisaalta maataloustuki maaseudun pien- ja mikroyrityksille ja toinen kalastusyrityksille. Vastauksessani jo sanoin, että Kreikan viranomaiset eivät ole pyytäneet tai esittäneet pyyntöä tällaiseksi instrumentiksi maatalouden mikroyrityksille, mutta kalastuksen osalta kyllä ja Kreikan hallituksen pyynnön jälkeen tämän välineen tulisi voida olla valmis tämän vuoden loppuun mennessä, koska maatalouden osalta Kreikan hallitus ei ole vielä esittänyt mitään virallista pyyntöä, niin en voi sanoa juuta jaata. Jos Kreikka haluaa tehdä ohjelman, muutoks, ohjelman muutoksen, niin seurantakomitean täytyy hyväksyä tämä pyyntö, mutta pyyntö ei ole vielä toistaiseksi tullut. Kiitos. Thank you very much, Commissioner. Kiitoksia, hyvä komissaari. Nyt menemme komission jäsen Damanakille esitettyihin kysymyksiin ja aloitamme kysymyksestä 40. En ole aivan varma, kuinka monta kysymystä voimme vielä esittää, koska meidän on lopetettava kello 8.30 tasan jotta tulkit saavat ruokaa ennen kuin palaavat tänne kello yhdeksän. E, komission jäsen Damanak, teillä on puheenvuoro. Thank you. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Is at the forefront. Kiitoksia. Euroopan unionin vesiviljely on kestävän kehityksen rintamassa ja EUn vesiviljelyala pitäisi saada enemmän tunnustusta. Komissio siksi hyväksyi tiedonannon, jonka otsikkona on kestävän tulevaisuuden luominen vesiviljelylle ja tässä on kolme strategista tavoitetta julkisille viranomaisille, nimittäin vesiviljelyalan kilpailukyvyn edistäminen, toiseksi sen kestävyyden ylläpitäminen ja kolmanneksi sen hallinnon parantaminen. Tässä tiedonannossa komissio tunnistaa, useampia toimenpiteitä, joita julkiset viranomaiset voivat tehdä eri tasolla, EU-ssa, kansallisella ja paikallisella tasolla jotta voitaisiin käsitellä tämän sektorin kohtaamia haasteita jotta voitaisiin tukea Euroopan vesiviljelyn kestävää luonnetta, muun muassa simpukoiden äyriäisten suojelu, niin EU on ottanut käyttöön kattavaa eläinten suojelu- ja elintarvikeen laatustandardeja. Ja meillä on käytössä tällaisia standardeja myös äyriäisille, jotka ovat standardina kansainväliselle kaupalle. EU on myös luonut laboratorion liittyen ähm, simpukkasairauksiin, jossa kasa äh, luo koordinointia kansallisten laboratorioiden välillä jäsenvaltioissa ja antaa tieteellistä tukea komissiolle. Komissio myös ähm, jäsenvaltioiden kanssa seuraa ostereiden epänormaalia kuolemaa ja viime vuosina ja on ryhtynyt toimenpiteisiin hallinnoidakseen sitä virusta, joka saattaa olla näiden kuolemien taustalla. Mitä tulee vesiviljelystrategiaan, niin komissio haluaisi muistuttaa keskustelussa, jota käytiin Euroopan parlamentin täysistunnossa kesäkuussa 2010 perustuen Guida Milanan mietintöön komissio arvostaa parlamentin tukea kestävälle vesiviljelylle ja sitä, että parlamentti haluaa nostaa sen keskiöön. Komissio on sitä mieltä, että kestävää vesiviljelyä olisi eh, tuettava yhteisen kalastuspolitiikan kautta ja tämä asia pitäisi olla katettuna yhteisessä kalastuspolitiikassa. Komissio on vakuutunut siitä, että on autettava alaa järjestäytymään tehokkaammin. Erityisesti haluamme tukea eh, sen tuottajajärjestöjä, jotta voidaan ottaa huomioon paremmin markkinoiden tarpeet tarpeet ja antaa tuotteelle parempi arvo markkinoinnin ja merkintöjen kautta. Kiitoksia edustaja Keli, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia komissaarille tästä kattavasta vastauksesta. Tähän liittyen haluaisin vain sanoa, että hiljattain tehdyissä tutkimuksissa Irlannissa todettiin, että suuri osa tuodusta kalasta oli väärin Äh, merkitty ja ihmiset luulivat syövänsä turskaa, mutta se olikin jotain muuta kalaa. Onko komissio tietoinen tästä ja mitä asialle voidaan tehdä, jos ylipäänsä mitään lyhyellä aikavälillä? Paitsi, että kehitämme omaa maan talouttamme, mikä on tärkeää. Kiitos vastauksesta jo etukäteen. Mr. Gallagher as well. Edustaja Gallahan, lisäkysymys. Puhemies, olen tyytyväinen äh, komissaarin vastauksen siltä osin, että vesiviljely tulee esittämään erittäin tärkeää roolia yhteisessä kalastuspolitiikassa, mutta haluaisin kuitenkin komissaarille sanoa, että on valtaisia mittavia mahdollisuuksia luoda työpaikkoja erityisesti sellaisilla alueilla, joissa työttömyys on korkealla, nimenomaan maatalouden ja kalastuspolitiikan alalla. Uskon, että komissio voi esittää tässä roolia. Komission tulisi tiedottaa komission kannoista jäsenvaltioille e- tehdä ehdotuksia jäsenvaltioille. Totta kai me voimme tehdä kompromisseja elintarvikkeiden laadun kannalta, mutta kyllä meidän pitäisi varmistaa se, että ainakin yksi toimielin kussakin jäsenvaltiossa pitäisi huolen maatalouden laadusta. Kiitoksia, hyvä komission jäsen, teillä puheenvuoro. Kiitoksia puhemies. Olen samaa mieltä edustaja Gallagherin kanssa, että kyllä meillä on valtaisia mahdollisuuksia vesiviljelyalalla ja todellakin voimme luoda siellä paljon työpaikkoja ja siksi eh, todellakin suunnittelemme eh, luovamme eh, YMPn uudistukseen erityis luvun vesiviljelylle ja aiomme varmistaa sille oman rahoituskohdan. Haluaisin edustaja Kellille myös sanoa, että tietenkin tiedämme, että nämä ongelmat ovat olemassa ja olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että meidän on tehtävä hyvin paljon, mitä tulee tuotteiden seurattavuuteen. Siksi meillä on YMPn uudistuksessa luku tuotemerkinnöistä. Komissio tekee työtä, jotta saataisiin aikaan tasainen pelikenttä ympäri maailmaa meidän kalatuotteiden ja muiden kalatuotteiden välillä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kysymys 41 edustaja Tsukalakselta Euroopan kalatalous rahaston määrärahojen käyttöä. Hyvä komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Uh, Minä haluaisin kiittää herra Tsukalasia hänen kysymyksestään, koska tämä on erittäin tärkeä kysymys meille. Ja minun on sanottava hyvin selkeästi ja avoimesti, että Euroopan kalatalousrahaston eh, määrärahojen täytäntöön pana ei ole vielä eh, riittävää. Me emme ole tyytyväisiä siihen eh, väliaikaismaksut jäsenvaltiolta komissiolle ovat 5 prosenttia kokonaisista, kokonaismäärärahoista. Kuitenkin tiedot, mitä me olemme saaneet jäsenvaltioilta vuosiraporttien puitteissa, osoittavat, että vuoden 2009 loppuun mennessä 18,2 prosenttia kokonais-EKTR-määrärahoista annettiin konkreettisiin hankkeisiin. Tämä on hiukan rohkaisevampaa. Lisäksi näihin lukuun liittyvät ei, ei ainoastaan tuet ykkös tavoitteen alaisena, vaan myös muiden tavoitteiden mukana. Jostain tavoite neljä on mm, hiukan jäljessä. Tämän tilanteen syyt johtuvat säännöksen myöhäinen hyväksyminen ja toiseksi operationaalisten ohjelmien myöhäinen hyväksyminen. Osain tapauksissa tämä tapahtui vuoden 2008 toisella vuosipuoliskolla. Kolmanneksi ongelma valvontaa ja hallinnointijärjestelmien luomisessa, niiden hyväksyminen on tarpeen, jotta komissio voi maksaa määrärahat ja neljänneksi talouskriisin vaikutus kalastusalalle. Siksi tässä vaiheessa on liian vaikea äh, ja liian aikaista sanoa, onko EKTR saavuttanut tavoitteensa. Enemmän äh, tietoa on saatavilla vuoden 2011 loppupuolella, kun tehdään väliaikaisarviointi. On tärkeää myös nostaa esiin parhaat käytänteet tällä saralla, koska EKTR ETRn summat ovat hyvin erilaiset eri jäsenvaltioissa ja koska nämä summat on annettu eri tavoitteille eh, eri tavoin, mikä vaikuttaa niiden käyttöasteeseen. Esimerkiksi ykköstavoite on helpompi eh, pääjohtajien kokouksessa, jonka Belgian puheenjohtajavaltio komissio järjesti syyskuussa, eh, jossa käsiteltiin käyttöönotto-ongelmia. Komissio otti käyttöön erilaisia ehdotti erilaisia toimenpiteitä, kuin muun muassa yksinkertaistettuja hakulomakkeita. Ja seuraavassa vaiheessa arvioimme näiden käyttöä. 2007-2013 Kreikan ohjelman äh, käyttöönotto on äh, lykkääntynyt. Olen tästä pahoillani. Todelliset maksut vuoden 2010 mennessä olivat ainoastaan 5 miljoonaa 600 000 euroa. Tämä on 2 prosenttia koko EKTRn määrärahoista. Tämä on hyvin pieni summa. Tämä johtuu pääasiallisesti ongelmista, jotka liittyvät hallinnointi- ja valvontajärjestelmän käyttöönotosta. Rahoituskriisi on myöskin vastuussa joistakin lykkäyksistä ja erityisesti toimenpiteistä, jotka liittyvät kakkostavoitteeseen. Komissio tulee myöhemmin antamaan lisää tietoja tästä tilanteesta. Kiitoksia. Meillä on nyt kaksi lisäkysymystä. Edustaja Tsukalas ja edustaja Kelly, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti tästä kattavasta vastauksesta, hyvä komission jäsen. Tehän puhuitte heikosta taloustilanteesta ja siitä, että täytäntöönpanoa ei mahdollisesti voida täysimuotoisesti siis ei, varoja ei voida ehkä täysimuotoisesti täytäntöönpanoa. Meillä on kuitenkin tiettyjä asetuksia, jotka kieltäisivät tietynlaiset kalastusvälineet – kerta kaikkiaan, mutta tuleeko tämä tarkoittamaan sitä, että ihmiset menettäisivät, siis kalastajat menettäisivät työpaikkojaan? Vai saattaisiko ehkä kenties olla mahdollista se, että voitaisiin jatkaa nykyisten säädösten toteuttamista, jotta voidaan va- varmistaa se, että meillä on kestävät kalastusolosuhteet. Kiitos. Kelly on seuraava puhuja. Kiitoksia, komissaari. Teiltä kysyttiin, että mitkä jäsenvaltiot ovat hyviä esimerkkejä hyvistä käytänteistä. Haluaisin myös tietää, että mitkä jäsenvaltiot ovat esimerkkejä huonoista käytänteistä. Pystyttekö sanomaan ja pystyttekö te kertomaan, minkä vuoksi parhaiden ja huonojen välillä on näin suuri ero? Kiitos. Thank you. Just before you... Kiitos. No, I just say this be the Kiitoksia. Ennen kuin eh, puhutte hyvä komission jäsen, niin haluan sanoa, että tämä on nyt viimeinen va- eh, kysymys, koska meidän on lopetettava kello 8.30. Kiitoksia puhemies. Vastaakseni edustaja Kelille ensin, niin e, yleisesti ottaen maat, joilla on parempi valvontajärjestelmä, jolla on kaikki välineet käytössään, niin niille on helpompi e, ottaa käyttöön näitä määrärahoja. Tämä on yleinen sääntö ja yleisesti minun on myönnettävä, että Välimeren maat, Etelän maat niillä on suurempia ongelmia. Ja minun on sanottava hyvinkin konkreettisesti herra Sukalakselle, että Kreikalla on erityisongelma. Joten meidän on oltava varmoja siitä, että voimme auttaa kaikkia, jotta määrärahat voidaan ottaa paremmin käyttöön. Ja siksi suunnitelmamme on, että yritämme yksinkertaistaa käyttöönottosääntöjä ja siksi meillä on YMPn uudistuksen puitteissa rahoituskohta, joka on hel- helpompi ottaa käyttöön. Mitä tulee Eero Tsukalaksen kysymykseen, haluaisin sanoa, että olemme päättäneet, että nämä Välimeren säännöstö on pantava täytäntöön. Ensimmäinen kesäkuuta lähtien meidän on pantava nämä säännöt täytäntöön, eikä ole mitään mahdollisuutta mennä taaksepäin, koska jos äh, haluaisimme muuttaa tätä säännöstöä, niin tarvitsemme äh, kaksi-kolme vuotta ilman hallinto- ja valvontajärjestelmää, joten aiomme panna täytäntöön tämän äh, säännöstä ja olen tehnyt jo yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa ja olen selittänyt heille, että heidän täytyy panna täytäntöön tämä asetus E, ilman yhtään viivästystä. Tämä tietenkin tarkoittaa, että kaikki määräykset, jotka liittyvät erityiskalastusvälineisiin, jotka ovat e, hyvin raskaita ympäristölle, niin ne on huomioitava. Ja tämä tarkoittaa myös, että yritämme rahastoistamme antaa e, heille rahoitusta. Ja tämä koskee trollereita, laivoja, kaikenlaista kalastusvälineistöä. Meidän täytyy osoittaa, että he noudattavat asetusta ja me teemme parhaamme ja käytämme rahoituksen marginaalitkin varmistaaksemme, että heillä on parempaa kalastusvälineistöä käytössään. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Hyvä komissaari, kiitoksia kaikille. Tähän päättyy kyselytunti. Ja ne kysymykset, joihin ei vastattu täällä, niihin vastataan kirjallisesti. Kyselytunti päättyy. And the sitting suspended 9 o'clock. Ja istunto keskeytetään kello yhdeksään asti.